liebe Kolleginnen Kollegen. Hyvät kollegat, kello on yhdeksän, joten avaan näin ollen valiokunnan kokouksen, kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksen. Teille on jaettu esityslista luonnossa. Kohta yksi on esityslistan hyväksyminen. Onko teillä mitään muutostoiveita tai huomautuksia esityslistaan? Ei taida olla joten eh, totean, että esitystä on näin olen hyväksytty. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 24. syyskuuta ja 7. 7. lokakuuta kokousten pöytäkirjat. Toimitaan niin kuin yleensäkin, mikäli kokouksen loppuun mennessä kukaan ei ole esittänyt muutostoiveita. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Tänäänkin kokous on jälleen kerran seurattavissa internetin välityksellä, joten muistakaa aina, että teitä filmataan. Tämä luettelo myöskin kirjan vaihdosta, jota on käyty valiokunnan ja muiden tahojen välillä, mikäli haluatte jotain kommentoida, niin ilmoittakaa tästä sihteeristölle. Sitten muut ilmoitusasiat. Kauppasopimuksesta Singaporen kanssa toteaisin, että nyt ei ole keskusteltu pelkästään tavara- ja palvelukaupasta ja saatu tätä päätökseen, vaan nyt myöskin investointisopimus on saatu hiottua loppuun. Mielenkiintoista kyllä. Komissio on nyt päättänyt keskustella tai viedä tämän Singaporen sopimuksen yhteisön tuomioistuimen eteen varmistaakseen, että onko tämä EU-sopimus vain sekasopimus, millaisen te pitäisi nähdä. Ja samalla kun keskustellaan muistakin kauppasopimuksista, tämä on tässä taustalla mutta nyt halutaan selvittää, mitä kriteereitä täytyy noudattaa, että sopimusta voidaan, jotta sopimusta voidaan pitää sekasopimuksena. VTOsta toteaisin seuraavaa. VTOsta ei niin tarkkaa tietoa. Olisin toivonut, että lokakuun 21. päivään mennessä olisi saatu VTOssa edistystä aikaan mutta näin ei ole käynyt. käynyt. Kaupan helpotustoimet ovat asia, josta olisi oikeastaan pitänyt saada sopimusaikainen heinäkuussa, joten VTOssa asiat ovat valitettavasti edelleenkin jumittuneina. Asiantila nyt vain on tämä. Kesäkuussa Aid for Trade neuvottelussa saatiin kenties pientä edistystä aikaan. Sitten kaupan, kaupalliset selkkaukset Brasilian kanssa uusista veromenettelyistä, jotka ovat selkeästi syrjiviä, syrjivät eurooppalaisia tavarantuottajia. Tämä on asia, josta keskustellaan 18. päivä marraskuuta VTOn riitön paneelissa. Kazakstan 9.10. Barroson ja Kazakstanin presidentti Nazarbayev allekirjoittivat sopimuksen, josta oli aiemmin neuvoteltu. Tämä tulee parlamentinkin käsittelyyn. Ja tämä liittyy yleisesti Kazakstanin liittymiseen maailmankauppajärjestöön. epas asiasta toteaisin, että sen jälkeen kun Länsi-Afrikan ja Sarakin kanssa oli saatu jo sopimus EPAS-sopimuksesta, niin nyt myöskin Itä-Afrikan yhteisön kanssa on saatu aikaan sopimus, EPAS-sopimus. Tässä täytyy muistaa, että myöskin Kenia on mukana. Ja meidän sääntömme mukaan Kenia kuuluu kuitenkaan vähiten kehittyneisiin maihin. Ja se olisi menettänyt kaupan suositumuskohtelun, mikäli, mitään, mikäli epäsopimusta ei olisi hyväksytty. Sopimusta, johon se kuuluu mukaan. Niin kuin Filippiininkin yhteydessä Tässäkin tapauksessa on keskusteltu siitä, voitaisiinko suostutumuskohtelua koskeva sopimusta pidentää vai ei. Ei se ollutkaan Filippiinit, vaan pikemminkin kyse oli suostumuskohtelun pidentämisestä Ecuadorin kanssa. Mainitsin vahingossa Filippiinit, pyydän tätä anteeksi. Sitten Kariforum. Tämä on kaikkein vanhin EPA. Tämä on kaikkein vanhin talouskumppanussopimus. Viiden vuoden jälkeen tämä muokattiin uuteen uskoon, tämä sopimus, ja tämän pohjalta sitten laadittiin tutkimus, joka julkistetaan 6. marraskuuta. Mitä Kiinaan tulee? Kiinan suhteen voidaan pistää merkille se, että kiista teleliikenne asioista on nyt saatu hoidettua kuntoon ja EU ja Kiina ovat antaneet yhteisen julkilausuman. Kiinan hallitus on ilmoittanut, että tulevaisuudessa julkisissa tarjouskilpailuissa ei millään tavalla syrjitä eurooppalaisia yrityksiä. Ja kun on kyse tutkimuksesta ja tutkimuksen rahoituksesta teleliikennealalla, tässäkin suhteessa kiistat on saatu ratkaistua EUn ja Kiinan välillä. Tämän asian loppuun käsitelty. Seuraavassa kokouksessa meidän täytyy keskustella vielä tilanteesta, joka valitsee tekstiilialalla. Ja meidän täytyy keskustella Bangladeshista ja niistä ongelmista, joita ilmeni silloin, kun yksi tehdas syttyi palamaan ja toinen romahti ja tämän tyyppistä asioista, kun on kyse. Ja kaupan suosittuimmuus, kohtelu sekä tilintarkastustoimistomen huomio tässä suhteessa täytyy ottaa vielä keskustelun alle. Sitten kohta neljä. Valiokunnan vuoden 2015 kokouskalenterista toteaisin, että muiden valiokuntien kanssa pitkään käytiin Kissan niin hännän vetoa näistä kokouspäivistä. Nyt on saatu kokoussalit ja tulkaus hoidettua ja koordinaattorit ovat tältä pohjalta sitten päättäneet kokouskalenterista ensi vuodelle. Tämä on nyt teille jaettu tämä kalenteri. Toivottavasti tämä teille kaikille sopii. Ja toivottavasti ainakin joissakin valiokunnan kokouksissa tulette myöskin olemaan paikan päällä. Sitten kohta viisi. vastuuvapaus 2013. EUn yleinen talousarvio ja komission talousarvio. Tintarkastustuomioistuin on antanut kertomuksensa asiasta. Päätimme laatia tästä lausunnon. Ja vanhan käytännön mukaisesti se joka on vastannut talousarviosta, myöskin vastaa samaisen vuoden vastuuvapaudesta. Olenkin iloinen siitä, että Raimar Pöge nyt voi kertoa meille, missä mennään. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua tästä suhteellisen lyhyesti. Toden totta. Talousarvion valvontavaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, on laatinut vastuuvapauskertomuksensa tientarkastustoimistomme kertomuksen pohjalta. Haluaisin nyt keskittyä lähinnä kahteen seikkaan pelkästään. Ensinnäkin voisin viitata siihen, että tilintarkastustuomioistuin antoi erityiskertomuksen, jossa tarkastellaan suostumuskohtelua ja tätä koskevia sopimuksia ja tarkasteli, oliko asiat hoidettu asianmukaisella tavalla. Talousarvion valvontavaliokunta päätti niin ikään, että vastuuvapausmenettelyssä otetaan huomioon tuo tuomioistuimen erityiskertomus ja että tähän pitäisi keskittää huomio. Tähän liittyy joitakin seikkoja, joita tilastomiestöön oli poiminut esiin esimerkiksi Tarvitset vaikutukset, joita näillä sopimuksilla on. Tätä pitää tarkastella myöskin sitä, miten pitkälti tarvittavaa valvonta oli saatu aikaan ja miten valvonta oli toiminut. Ja piti varmistaa, että mitään väärinkäytöksiä ei tapahdu sopimusten yhteydessä, koska sama saattaisi johtaa siihen, että tästä tulisi talousarviotappioita unionille. on huomioi, että komissio ei ole täysin pystynyt arvioimaan kaikkia tarvisia vaikutuksia, joita suosittelumuskohtelulla on. Yhtäältä vaikutusarvioita pitäisi parantaa, jotta analyysin laatu olisi parempi. Ja että myönteistä kehitystä on kyllä tapahtunut, mutta paljon pitäisi vielä parantaa. Parantamisen varaa on vielä rutkasti. Tintarstuumioisten havaitsee myöskin, että jotakin heikkouksia liittyy tullivalvontaan jäsenvaltioissa. Ja mutta että heikkoja lenkkejä löytyy myöskin komission menopuolella jäsenvaltioissa silloin, kun jäsenvaltiot suorittavat valvontatoimintaansa. Siksi tilintarkastustuomioisten tulee siihen johtopäätökseen, mihin se tulee, ja kolmas ja neljäs päivä kokouksessamme joulukuussa, jolloin lausuntoluonnos tulemaan valmis. Meidän täytyy keskustella tästä komission kanssa. Tiintarkastustuomioistuin vaatii intensiivisempaa, parempaa vaikutusarviota. Niin ikään se vaatii sitä, että tehtäisiin paljon tarkempi analyysi siitä, ovatko nämä suositoimuskohtelua koskevat sopimukset todellakin tuottaneet poliittisia ja taloudellisia tuloksia, joihin on pyritty. Ja varsinkin pitäisi vastata sen kysymykseen, missä määrin näiden sopimusten täytäntöönpano ydinsektoreilla on merkittävä tavalla parantanut tilannetta. Ja pitäisi paremmin arvioida sitä, mitä Tulosta tästä on tullut Euroopan unionin talousarvion kannalta katsottuna. Tintarustoimista niin ikään vaatii sitä, että laittaisiin riskiprofiili näiden suostumuskohteluiden osalta, niin että jäsenvaltiot oma, omaisivat kokonaisvaltaisen lähestymistavan riskien arviointiin ja myöskin niin seuraamuksiin, jo, joista näillä sopimuksilla on unionin talousarvion suhteen. Jäsenvaltioiden täytyy myöskin tarkastella omaa riskinhallintajärjestelmäänsä ja kansan jäsenvaltioissa pitäisi parantaa kestävällä tavalla omia järjestelmiä. Ja kun tarkastellaan komission toimia, niin monia kysymyksiä tässä herää, joita on esitetty talousarvion, talousarvion valvontavaliokunnassa. Me olemme lausuntoa laativa valiokunta ja meidänkin täytyy paneutua joihinkin kysymyksiin. Joulukuussa toivottavasti meillä on mahdollisuus keskustella tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kanssa tästä asiasta, jotta enemmän saisimme vielä lisää tietoa. Toinen seikka, joka on merkittävä, Tämä liittyy talousarvion menettelyyn. Bisneskeskukset Kiinassa, Taimaassa ja Intiassa. Tehän tiedätte, että samantyyppistä toimintaa halutaan muihinkin maihin, Kaakkois-Amerikkaan ja Latinalaisen Amerikkaan. Tästä suunnitellaan. Uskoakseni tässä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että jälleen kerran keskustellaan komission kanssa valiokuntana Olemme vaatineet puolueetonta arviointia niiden tulosten osalta, joita on saatu näistä nykyisistä business center-keskuksista. Tämä on yksi ennaltaehto sille, että ryhdytään lisäaloitteisiin muiden tällaisten keskusten perustamiseen. Meidän pitäisi kuulla komissiolta lisää tietoa näiden keskusten toiminnasta, koska komissiohan katsoo, että tällainen arviointikertomus voitaisiin laatia niin, että vähintäänkin osittain vastuuvapausmenettelyssä 2013 voitaisiin ottaa tämäkin seikka huomioon. Nämä olivat tärkeimmät seikat, joihin osin keskittyen vielä niin kuulisin, mitä ajatuksia ja huomiota kollegoilla mahdollisesti on esittää tähän asiaan. Valiokunnan on määrä äänestää, mikä nyt oikein ymmärsin, 21. 22. tammikuuta. Kiitos paljon. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Yksikään varjoesittelijä ei ole vielä pyytänyt puheenvuoroa, siksi kysynkin. Haluaako SNT-ryhmästä joku puhua asiasta? Ei taida haluta. ECR-ryhmästä sitten. Ei näy ketään. Aldesta. Haluatko joku kommentoida? Ei myöskään Aldesta. Kue sitten. Helmut, ole hyvä. Ähm, danke Bernd. Äh, wir... Kiitos Bernd. Me yhdymme esittelijän näkemykseen ja tuemme häntä ja hänen linjaustaan. Sitten vihreistä ei myöskään ketään halukasta puhujaa. EFTDstä sitten joku, onko? Ei kukaan myöskään halua puhua. No, siinä tapauksessa. Seuraavassa kokouksessa toivottavasti tientarkastustoimistomen jäsenen kanssa voidaan keskustella asiasta vielä Yksi seikka, johon Pöyki halusi vielä syventyä, tämä on tietysti meidän ydinosaamisaluettamme, kaupan suositumuskohtelu ja tätä koskevat sopimuksen niiden arviointi. No, siinä tapauksessa komission puolesta puhuu herra Van Köökke. Um, thank you much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Käsittelijälle myös kiitokset puheenvuorosta. Mitä tulee erityiskertomuksen, niin ymmärtääkseni keskustelu käydään marraskuun alkupuolella, puhujakorjaa joulukuun alussa. Ja totta kai osallistun keskusteluun mielellämme. Siellä on pari seikkaa, jotka esittelijä otti esille. Nimittäin kanta, joka tullut tarkastustuomioistuimella on aikaisemmista tarkastuksista, eli siinä on parantamisen varaa. Olemme kyllä tuomistumme kanssa samaa mieltä periaatteessa. Todellakin parantamisen varaa on. Olemme sitoutuneita edelleen parantamaan tätä tilannetta niiden suositusten mukaan, jotka ovat tilintarkastustuomistuimen erityiskertomuksessa. Mitä tulee riskiprofiileihin sitten, niin olen ymmärtänyt, että jotain arviointia on tehty, jotta voidaan eritellä, minkälaisia riskiprofiileja tarvitaan ja missä. Ensimmäinen sarja riskiprofiili on jo täytäntöönpanossa. Mitä tulee sitten bisneskeskuksiin, niin olemme kiitollisia nyt vireillä olevasta yhteistyöstä parlamentin ja eri komission yksityiden kesken. Katsottaisiin ihan tarkkaan, miten keskusteluja voitaisiin viedä eteenpäin. Mitä tulee Kiinan, Intian ja Taimaan keskuksiin, niin on hyvä korostaa, että muutosta on tapahtunut, kun ajatellaan, että ensin ollaan luomassa uusia tukirakenteita EU-ssa ja sitten mielellään tuetaan olemassa olevia yleiseurooppalaisia rakenteita. Arviointia on tehty käsittääkseni Tieto on myös tullut parlamentille, ainakin parlamentin eri yksiköille. Kyllä me olemme valmiita jatkamaan jatkossa samaan tyyliin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaako herra Böge vielä sanoa jotakin tähän väliin? Ei. Siinä tapauksessa aikataulusta. Bögen lausuntoluonnos joulukuun neljäs päivä, 34. päivä keskusteluun 11. päivän tarkistusten takaraja ja 21. tammikuuta on äänestää, niin kuin herra Pyykikin jo sanoi. Kiitos paljon. Sitten siirrymme kohtaan kuusi pystysistalla. Kyse on yksipuolisten tulietuuksien myöntämisestä Moldovan tasavallalle. Muiden keskustelujen yhteydessä tähänkin asiaan on jo viitattu. Esittelijä on Soren Moija, joka on Moldovan asioiden pysyvä esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin lyhyesti ja tiiviisti esittelemään sen, mistä tänään on kyse. Me keskustelemme komission ehdotuksesta muuttaa Moldovan kanssa vuodesta 2005 voimassa olleita tullietuuksia. Tässä kyseessä ovat kolme tulliseikkaa, jotka voivat olla Moldovan taloudelle melkoisen tärkeitä. Kuten tiedätte, se on maatalouteen perustuva talous suurelta osin. Kaikki tunnemme kontekstin. Kyseessä on Venäjän tuontisulku Moldovan maataloustuotteille, joka ensimmäinen, 21. heinäkuuta luotiin. Maa kärsii tästä vientikiellosta. Nämä kolme tuotetta ovat omenat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja luumut. Euroopan unionin tuotanto verrattuna nämä osuudet ovat hyvin pienet. Omenat 4,4 prosenttia Euroopan unionin tuotannosta, viinirypäleet 0,6 prosenttia ja luumut 0,7 prosenttia. Joten kyseessä ovat meille symboliset määrät, mutta Moldovan äh, maanviljely- ja hedelmän tuotantosektorille, joka 250 000 ihmistä työllistää pienillä viljelmillä enimmäkseen. Tämä on erittäin suuri tuki heidän mahdollisuudelleen, parantaa heidän mahdollisuuttaan selvitä taloudellisesti. Euroopan Unionin markkinoilla aiheutuva riski on erittäin pieni monista syistä. Sekä kulttuurillisesti että läheisyyden vuoksi todennäköisesti suurin osa näistä tuotteista viedään Romanian markkinoille. Ja jos mitään arka luontoisuutta on, se koskettaa omenoita. Omenat ovat tänä vuonna eh, herkkä tuote, kuten tiedämme, eh, laadun suhteen pakkausten ja markkinointimetodeiden vuoksi on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että näitä moldovalaisia omenoita, joita ehkä vietäisiin Ranskaan tai Italiaan teollisuuden käyttöön, tuotantoon, että ne pystyisivät ranskalaisten tai belgialaisten omenoiden kanssa kilpailemaan. Tämä on hyvin epätodennäköistä, todennäköisesti suurin osa niistä menee Romanian markkinoille. Tämä konteksti on sellainen, että tänä vuonna markkinat voivat tämän Romanian tuotannon ottaa vastaan maailman omena- ja päärynäyhdistyksen mukaan omenan tuotanto tulee laskemaan 22 prosentilla tänä vuonna, Se on melkoisen suuri, ja tämä kattaa vain 8 prosenttia Romanian, Romanian omenan tuotannosta. Eli voimme tämän kaiken äh, ottaa vastaan, ja silti meillä olisi vielä esimerkiksi puolalaisille omenoille tilaa. Tuo tulonmenetys Euroopan unionilla on hyvin pieni, sillä mitään hedelmä- ja vihannes tuotteita ei juurikaan tule Euroopan unionista nykyisen järjestelmän mukaisesti. Euroopan unionin markkinoilla tämä on 0,1 prosenttia, eli tällaisella tasolla mitään tulonmenetystä ei voi koitua yleisesti ottaen Tämä on tekninen ja markkinointiseikka. Jos kollegat haluavat tietää enemmän, voin kertoa, mutta yleisesti tuen tätä. Tässä ei ole juurikaan ongelmia tämän ehdotuksen hyväksymisessä ja samalla voisimme tukea valtavasti Moldovan taloutta ja sektoria, jolla ihmiset tekevät töitä. Eli lämpimästi suosittelen kollegoille, että ilman tarkistuksia tämän komission ehdoksen hyväksymme. Välillä on ollut ilmassa huolta sen suhteen, että jotakin omituista olisi piilotettu tänne rivien väliin. Muutamia teknisiä seikkoja on tässä CN-koodi järjestelmässä Euroopan unionin tulli koodeihin liittyen, mutta mitään tähän ei ole piilotettu. Minä olen tarkistanut tähän tämän yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä on pieni tekninen viilaus. Kiitos sitten edustaja Winkler. Chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos esittelijälle alustuksesta. Se oli hyvin tyhjentävä, eikä paljon lisättävääkään ole. Kansanpuolen varjosittelijän olen kiitollinen komission ehdotuksesta antaa lisää tullietuksia Moldovalle. Aika usein meillä on Moldova-asioita täällä esityslistalla tässä Intan kokouksissa. Mutta jos katsotaan vähän kulissien taakse, niin Venäjästähän tässä on kyse eikä Moldovasta. Nimenomaan Venäjän tuontikilosta on kyse. Ja miten siihen puolestaan reagoida Euroopan unionissa – olen erittäin ylpeä, että kansainvälisen kaupan valiokunta INTA on ollut tässä aktiivinen. Kauppa toden totta on väline, jota voidaan käyttää käytännön avun antamiseksi kumppaneillemme. Mitä sitten tulee tähän itse ehdotukseen, niin esittelijän alustus oli varsin tyhjentävää. tullietuuksia voidaan taannehtivasti toteuttaa elokuun ensimmäisestä päivästä lukien tänä vuonna. Toivottakai 2015 ne päättyvät, kun EPA sopimuskin menee umpeen Moldovan kanssa. Mielestäni asia on kiireellinen. Me osoitamme tässä nyt poliittista johtajuutta, jos hyväksymme tämän, ja vielä nopeassa menettelyssä poliittisestikin ovat kuuma peruna. Olen täysin samaa mieltä esittelijän ehdotuksen kanssa, että Euroopan parlamentissa meidän pitäisi hyväksyä muutoksitta komission ehdotuksen. Kiitos. Kiitoksia paljon. Sara Dili paikalla, Reine ei ole paikalla, joten Helmut Scholz siinä tapauksessa. Danke, äh, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin nasevasta tavasta hoitaa tätä asiaa. Uskon, että voimme tukea tätä tekstiä ilman muutoksia. Yksi huomio siihen, mitä Winkler sanoi. Tietystikin puhu myöskin suhteesta Venäjän federaation samassa yhteydessä, kun puhumme Moldovasta Tämä kokonaisa kompleksi, tai kokonaiskuva pitäisi aina olla mielessä, kun puhutaan kauppa-asioista ja kauppasopimuksista. Lisäksi täytyy tarkastella kauppasopimusten täytäntöönpanosta niin, että tämä ei johda pelkkään sanahelinään, vaan myöskin käytännön tuloksiin, niin että esimerkiksi Moldovan omenat pääsevät Euroopan supermarketteihin, niin ettei pelkästään korkealaatuiset viinit päädy tänne. Me täytyy pohtia myöskin, kuinka suhtaudutaan näiden maiden maataloustuotteisiin ja sieltä tuleviin maatalousperäisiin raaka-aineisiin EU-markkinoilla. Kyllä, kyllä. Meidän täytyy tarkastaa todellakin tätä tiedostusketjua myöskin. Janik Jadot ei myöskään ole paikalla, joten Rova Le Pen. Mais l'accord d'association entre l'Union Tämä sopimus Moldovian EUn välillä liittyy vapaaseen kauppaan maataloustuotteiden lukuun ottamatta, kuten mietinnössä kerrotaan, Moldova on hyväksynyt kunnianhimoisen poliittisen ohjelman, jotta voidaan integroitua taloudellisesti Euroopan unioniin. Moldovasta tulisi varmasti muutama vuoden päästä jäsenkin eu ainakin toivotte sitä. Ja se on tällä pitkällä listalla näitä haluttavia maita. Venäjä on myös asettanut seuraamuksia, tuontikielto pannut Moldovan tuotteita ja totta kai se on ongelmallinen tuossa maassa, joka on varsin maatalousvaltainen ja nyt halutaan tätä maata auttaa liittyen tuontikiintiöihin, perunat, omenat, viinirypälet ja, ja luumot. Ja ne, sitä paitsi tässä menetetään ehkä markkinaosuuksia hedelmä- ja vihannesmarkkinat ovat surkeassa jamassa tuontikielon takia myös meillä, paitsi mitä muitakin sopimuksia on vapaakaupan osalta luotu, kun ajatellaan myös vaikeuksia kilpailussa. Viljelijät tässä kärsivät vielä enemmän, ja te ette sano sanaakaan alustuksessaan heidän vaikeuksista, ei sanaakaan. Joka toinen päivä viljelijä tekee Ranskassa itsemurhan. Joka toinen päivä Viljelijä tekee itsemurhan Ranskassa, koska ei enää pysty elämään työllään. Tällä uudella hankkeella Moldovan kanssa varmasti tulee muutama surkimus lisää. Ja nyt Ranskassa on lakko viljelyiden voimin koko Ranskassa, koska hinnat ovat romahtaneet maataloustuotteissa Venäjän tuotikilon takia ja siksi, että todettiin nyt mahdottomaksi saada kouluruokaloihin ranskalaisia tuotteita. Te haluatte olla eurooppalaisia ja, ja haluatte joku kaikki maailman kolkat huomioida, mutta ette te oikeastaan edes omia kansojanne rakastaa. Viljelijät kärsivät joka päivä vähän enemmän vapakauppasopimuksesta maataloustuotteiden osalta tuontekielon takia, mutta ei se sitten teitä näytä haittaavan. Vaikka teidän, heidän pitäisi kuolla, teidän pitäisi kuolla, niin edelleen pitäisi kuitenkin hinta mihin hyvänsä vain auttaa ja tukia. Se ei ole kenenkään etujen mukaista, ei Moldovankaan, vaan se on teidän ideologiaanne ja minä taistelen sitä vastaan. Gut, dann gebe ich der Kommission das Wort. Hyvä, sitten puheenvuoron saa komission nimessä Luc de Vigne. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, Honourable Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat parlamentin jäsenet kaksi asiaa. Toinen liittyy kontekstiin lyhyesti, sillä esittelijä sanoikin tässä jo kaikkein tärkeimmän, niin sitten tähän ehdotuksen sisältöön liittyen toinen asia. Kontekstiin liittyen meillä todellakin on tilanne, jossa Venäjä on asettanut kauppasaaron Moldovan tuontia varten, mutta päinvastoin kuin Roa Pen sanoi, tämä ei liity Euroopan unionin vientikieltoon. Tämä on aikaisemmin tehty jo päätös Moldovan tuotteita koskien vuoden 2013 syyskuussa muutama viikko sen jälkeen, kun Moldovan DCFT-sopimuksista oli neuvoteltu. Sitten 21. Ähm, heinäkuuta tämä asettiin koskemaan hedelmä- ja purkeutettuja hedelmätuotteita ja Venäjä äh, on myöskin poistanut tämän jälkeen ähm, suositumuskohtelun siis sopimuksessa Moldovan tuotteiden osalta, joka 60 prosenttia katsoi Moldovan viennistä Venäjälle. Eli kokonaisuudessa me arvioimme, että menetykset, joita Moldovalle on koitunut kaikista näistä Venäjän toimista, on noin 113 äh, miljoonaa euroa. Venäjä on kohdistanut äh, todellakin toimintaansa niihin tuotteisiin, joita suuressa määrin vietiin Venäjälle. Ja luonnollisesti mitään syytä tässä ei ole korostaa poliittisia tilanteita Moldovan tulevien vaalien alla. Tämän vuoksi DNK pääministeri on pyytänyt puheenjohtaja Barrosoa vuoden 2013 heinäkuussa toimivaan. Nyt menen tähän esitykseen. Kuten esittelijä mainitsi, tämä koskee vain kolmea tuotetta, viinirypäleitä, luumuja ja omenoita. Ja tämä tullivapaa kiintiö antaisi mahdolliseksi tuoda näitä tuotteita kiintiön mukaan ilman eh, minimi eh, hinta Euroopan unionin markkinoille. Luonnollisesti tärkeä elementti tässä on se, että tämä toimi on väliaikainen ja raukeaa nykyisten eh, riippumattomien suostumuskosteluiden myötä vuonna 2015 vuoden lopussa. Tässä lisäisin vielä sen, että nämä tuotteiden määrät ovat äärimmäisen pienet Euroopan unionin tuotantoon verrattuna 0,8 prosenttia Moldovan tuotannosta Euroopan unionin omenoiden kohdalla 0,0 prosenttia viinirypäleistä. Emme usko, että tämä millään tavalla voi Euroopan unionin markkinoihin vaikuttaa, mutta se auttaisi Moldovan tuottajia. Kiitoksia. Kiitos. Sitten vielä esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Moisa. Selvä. No, ranskaksi puutun muutamaan argumenttiin. Että tämä tulee selvemmäksi tämä Rova Le Jos joku hyötyy Ranskan viljelijöiden sur, surkeasta tilanteesta, niin se ovat nimenomaan Moldaavi, rukat, jotka saavat nyt tarrifikiintiöitä. Ja toivottavasti mä hyväksytän pari viikon sisällä. Minä jo selitin, että tänä vuonna Romanian tuotanto on romahtanut 22 prosenttia. Se, mitä tässä nyt on esitetty kiintiöiksi, niin on kahdeksan prosenttia kokonaistuotannosta. Eli tässä on kuitenkin vähän eroa tilastotiedoissa verrattuna siihen, mitä komissio totesi, mitä nyt kiintiöitä on esitetty 40 000 tonnia, se on, se on 0,4 prosenttia Euroopan tuotannosta, mutta ajatellaan nykyistä kiintiötä ja DFTA-kiintiöitä on samantyyppinen, niin kaiken kaikkiaan 0,8 prosenttia. Nyt on nyt kyse 40 000 tonnista yksipuolisessa tulietuus asiassa. Mitä sitten tulee laatuun, niin totta kai on selvää, että näitä pidettäisiin teollisuushedelminä, teollisuustuotantoa varten Ranskassa tai Italiassa, eikä niitä koskaan tulisi Italian tai Ranskan markkinoille. Jos panna yhtäläisyysmerkki tämän yleisen kilpailukyvyn draaman kanssa, suhteessa pieneen kiintiöön, niin kun täytyy muistaa, että Romaniassa vielä tuotanto on romahtanut. Tällainen vertailu on naurettava. Että, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan sitten spekuloida ihmisten kuudella tilanteella hyvin halpamaisella ja epärehellisellä tavalla. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Sitten totean, että keskustelu päättyy tähän. Tarkastusten takaraja on 11. marraskuuta kello 18. 3. joulukuuta keskustellaan vielä tarkistuksista ja 4. joulukuuta meidän on määrä äänestää. Täysistuntoon tämä asia tulee ehkä vielä joulukuussa, mutta todennäköisemmin vasta tammikuussa 2015. Kiitoksia paljon. Näin ollen siirrymme kohtaan seitsemän. Tässä on kyse poikkeuksellisista kaupan toimenpiteistä Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessin osallistuville taikka siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnian ja Herzegovinan osalta. Olemme havainneet joitakin kipupisteitä tässä asiassa. Tähän liittyy joitakin ongelmia. Nyt meidän kannattaisi käyttää tilaisuus hyväksi ja pohtia koko länsi kehitystä ja tätä prosessia silloin, kun on kyse EUn ja näiden maiden välisestä kaupasta. Näin annankin puheenvuoron esittelijälle, edustaja Bettinille. Olkaa hyvä. Cari colleghi. Hyvät kollegat, hyvät komission edustajat, hyvä Bosnia-Herzegovina tasavallan lähettiläs. Tänä päivän alkaa nyt taival esittelemälleni säädökselle, jotta voitaisiin Euroopan unionin puolesta keskeyttää tämä tullietuusjärjestely Bosnian kanssa kauppankäynnissä maan kanssa. Tarkoituksenani niin on tarkkaan kuunnella kaikkien intavaliokunnan jäsenten näkemyksiä. En mene jokaisen yksityiskohtaan näissä perusteluissa päätöksen taustalla, tämän ehdotuksen taustalla, jota komissio on ehdottanut parlamentille. Totta kai me, tässä on paljon meidän tehtäväkenttämme kuuluvia asioita, mutta me olemme kuulleet myös Bosnian edustajaa alkaen Brysselissä olevasta suurlähettilästä. Minä esitän myös aikataulua työn jatkolle ja siitäkin voidaan keskustella. Tämä on vain ensimmäinen keskustelu. 21.2. tammikuuta ehkä voitaisiin jo intavaliokunnassa käsitellä ehdotusta. 28. tammikuuta voitaisiin panna määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja helmikuussa varmasti voidaan käydä keskustelua tarkistuksista ja helmikuussa myös voidaan toimittaa Intavaliokunnassa äänestys lopullisesta ehdotuksesta ja sitten mennä myös Strasbourgin täysistuntoon. Nyt ottaisin esillä vain muutaman näkökohdan, todellakin aivan alustavasti, tavallaan kysymysten muodossa, jotka ovat vielä ilmassa ja avoimia. Meidän täytyy tehdä hyvin arkaluontoinen päätös täällä. Kyse on maasta, joka on strategisella alueella, jossa on ollut paljon tragedioita ja nyt etsii tulevaisuutta lähemmästä yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa. Siksi tämä vastaa muita alueen maita, mutta Bosnia on jäänyt vähän jälkijunaa valitettavasti. Ei ole riittävästi taloudellisia uudistuksia sen paremmin kuin demokraattisia hallinnollisiakaan, jotta se voisi liittyä Euroopan unioniin. Tiettyä hämmennystä on myös maan johtamisessa ollut. Se sinällä luo epävarmuutta siinä, kenen kanssa oikeastaan keskustelua käydään kansainvälisellä tasolla. Joka tapauksessa Han ja Fyl, jotka ovat komission jäsenet ja vastuussa tästä, ovat, että kyllä he ovat tulossa Euroopan unionin tällä taipaleella ovat. Tähän liittyy paljon suoraa tukea, jotta voidaan päästä jotenkin eteenpäin tulvien aiheuttamista tragedioista tänä vuonna. Lisäksi meillä on päätös myös yksipuolisesta tulietuusjärjestelmästä kaupan vaihdossa, kuten muidenkin Balkanimaiden kanssa on tehty. Sen lisäksi 85 prosenttia Bosnian väestöstä haluaisi maan liittyä Euroopan unioniin valitettavasti on EUn ja Bosnian välille tullut kiistaa ja se liittyy ongelmiin, joita edes neuvotteluilla on pystytty ratkaisemaan. Siellä on paljon monimutkaisia teknisiä kysymyksiä, emme nyt pysty niitä täällä tarkastelemaan. Se liittyy siihen, että Bosni ei ole huomioinut sitä, että kun Kroatia tuli Euroopan unionin jäseneksi, niin sen vaikutti paljon maan suorituskykyyn ja se muuttaa tietenkin myös kauppavaihdon määriä komission ehdotuksen mukaisesti perinteisen kaupankäynnin pohjalta. Muut Balkanimaat ovat tämän hyväksyneet. Siksi tarvitaan tällainen päätös, kun ei ole sopimusta saatu aikaan, että keskeytetään 2016 tammikuussa tulietusjärjestely muiden länsi-Balkanin maiden kanssa halutaan tätä jopa pidentää 2020 asti. Komission arvion mukaan, jos keskeytetään yksipuolinen tuljetusjärjestely, niin se olisi valtava talouden isku yli 200 miljoonaa euroa vuosittain Bosnialle. Ja totta kai tämä on erittäin vakava toimi, rankaisutoimi maata kohtaan, jonka, jota EU haluaa itse tukea – ja jotta se voisi lähentyä EUn kriteereitä. Parlamentissa halutaan kuitenkin oikeudenmukainen perusteltu päätös tälle. Tarkastelen perusteellisesti tätä asiaa. Esimerkiksi, että meillä on realistinen käsitys myös vaikutuksesta suhteessa Kroatiankin ja mitä vahinkoja koituu maassa itsessään kun se ei ole noudattanut määräyksiä. Me tiedämme, että maan edustajat puhuvat 30 000 työntekijästä, jotka käisivät ilman työtä. Eli siis kaiken kaikkiaan meidän kehottaisi, että kaikki tekisivät tätä vakavassa mielessä komission päätösehdotuksen pohjalta. Tajuuten kuitenkin, mikä valtava vastuu meillä on. Kiitos. Ganz herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Kiitoksia esittelijälle. Komission puolesta annan nyt puheenvuoron Jälleen kerran herra Lyktyvinjelle. Thank you, Mr. Chairman. Um, I think I can be... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti sillä esittelijä riittävästi esittelikin ehdotusta. Me puhumme todellakin siis ehdotuksesta laajentaa yksipuolisia tullietuusjärjestelmiä vuodesta 2015 vuoteen 2020. Ja yksi tärkeä asia, joka tulee muistaa tässä asiassa, on myöskin se, että asetus Ukrainan yksipuolisesta tulliesuusjärjestelmästä, joka nopeasti saatiin parlamentissa ensimmäinen marraskuuta hyväksyttyä, ei luo mahdollisuutta ihmisoikeus- tai demokratia loukkausten tapahtumissa jäädyttää sopimusta, joten me olemme ottaneet 12.5 eh, 2009 asetuksen mukaan ihmisoikeuslausekkeen, jos eh, ihmisoikeusperiaatteet ja demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteita loukataan vakavalla tavalla. Bosnia-Herzegovina, kuten mainittua, ei ole hyväksynyt sitä, että nykyistä sopimusta mokoutettaisiin niin, että otettaisiin Kroatian suositumuuskohtelu äh, huomioon ja äh, IFTA, äh, vapakauppasopimus, joka on ennen ensimmäistä kesäkuuta 2013, ennen Kroatian liittymistä, ottanut nämä kaksi maata mukaan Bosnia-Herzegovinan Euroopan unionin äh, sopimus, joka loi siis suostumuskohtelua äh, maalle, raukeaa vuonna 2015. Heti kun sopimus äh, saadaan allekirjoitettua, tämä suostumuskohtelu alkaa uudelleen. Tämä ei ole mielestämme sanktio, vaan tarkoitus on innostaa Euroopan unionin periaate on se, että ne preferenssit, joita me annamme yksipuolisesti jollekin maalle, eivät tee niille mahdollisuutta noukkia rusinoita pullasta ja valita äh, sitä, minkä maiden kanssa he haluavat näitä suositumuussuhteita luoda. Toivomme, että Bosnia-Herzegovina ryhtyy nopeasti komission kanssa tämän kauppasopimuksen osalta rakentaviin keskusteluihin ja toivomme, että me saamme tämän suostumusasian ratkaistua. Kiitoksia. Herra Divinje, voisitteko sanoa hieman vielä, tai kertoa hieman vielä tilanteesta, joka yleisesti ottaen valitsee EUn ja muiden Länsi-Balkanin maiden välillä? Miten kauppa sopimustilanne muiden maiden suhteen tällä hetkellä on. You, are you talking about uh, figures? Haluatteko te nyt lukuja vai suostumuskohtelusta tuli etuuksista? Mistä haluatte tietää? No yleisesti ottaen, mikä tilanne on, missä mennään, missä suhteessa tilanne on kehittynyt myönteisesti, missä suhteessa hu- huonosti. Ja se, se mitä sanotte Bosnian Herzegovinasta, niin mikä näiden asioiden laita on näiden muiden maiden suhteen? We do have, uh... No meillä on joitakin kauppakeskusteluta joidenkin maiden kanssa, mutta Tarkoituksena nyt ei ole laittaa u- aikataulua uudeksi, taikka mitä tulee kaupan suostumuskohteluihin tai tuletuksiin EUn kannalta katsottuna kenties yksi prosentti tai kaksi prosenttia ulkoista kauppaa me vain kohdistuu tuohon alueeseen, joten tässä vaiheessa en oikeastaan tähän oikeastaan halusi enempää kommentoida. Mikäli nyt käydä maakohtaista keskustelua niin voimme kyllä kertoa, mikä tilanne on ja mitä erityisongelmia maiden suhteen on, mutta mitään yleisempää. Yleisesti, että meillä ei ole montaakaan, monikaan ongelmia maiden kanssa. Hyvä. Toivottavasti seuraavaan keskustelun valmistaudutte hieman paremmin 21.22. päivä tammikuuta. Toivottavasti teillä on jonkinlainen kokonaiskuva tilanteesta ja kauppasuhteesta tuon koko alueen kanssa. Toivottavasti siitä olette paremmin valmistautunut. Nyt varjoesittelijä Stier kansan puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you all. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijäille näistä alkuhuomioista. Minäkin menen niille linjoille, joita puheenjohtaja tässä ehdotti, että meillä pitäisi olla laajempi kuva asiasta, jotta voisimme tähän erityiseen tilanteeseen Bosnia ja Herzegovinan osalta keskittyä. Olen sitä mieltä, että komissio aivan oikein huomautti sen, että keskustelun lähtökohtana pitäisi olla asetuksen, asetusehdotus, joka näitä tullietuusjärjestelmiä laajentaisi Länsi-Balkanin maille. Tämän ajattelutavan mukaisesti me haluaisimme sitoutua suositumuskohteluun maiden kanssa, että ne olisivat vielä lähempänä Euroopan unionia. Luonnollisesti Kroatian liittyminen Euroopan unioniin ja eräät maat, jotka ovat vakautus- ja assosiaatioprosessissa, sen jälkeen joutuvat tähän uuteen tilanteeseen sopeutumaan. Se on aina monimutkainen tilanne, jossa tällaista pullat rusinasta lähestymistä saattaa ilmetä. Olemme aikaisemminkin nähneet näin. Kroatian osalta tällainen valikoiminen tai Suomen tai Unkarin tuli esiin, mutta lopulta, lopultakin näiden, kun Sloveniasta ja Unkarista tuli jäseniä, tilanteeseen piti sopeutua. Nyt tilanne on Kroatian osalta samanlainen. Äh, ne maat, jotka ovat tässä vakautus- ja assosiaatioprosessissa joutuvat siihen ryhtymään. Eläinen osalta se on arkaluontoinen tilanne Serbian kohdalla. Me olemme myöskin sopineet asiasta. Ainut avoin tilanne on Bosnia-Herzegovinan osalta. Tämä on se yleinen konteksti, jossa me siis olemme. Uskoakseni on aivan oikein todeta, että tämä rohkaisee neuvotteluihin. Tässä annetaan aikaa, vuosi lisäaikaa viranomaisille. Tiedämme, että lokakuussa Bosnia-Herzegovinassa oli vaalit. Tämä tulee siis uusille viranomaisille antamaan aikaa aloittaa puhtaalta pöydältä neuvottelut Euroopan unionin kanssa ja ottaen huomioon kaupan Kroatian kanssa ja sitten tätä eh, väliaikaista vakautusasiointisopimusta voidaan myöskin muokata. Euroopan parlamentti on luonnollisesti ilmaissut ei asetuksessa, mutta päätöslauselmassa eh, kantaansa aikaisemmin tänä vuonna Bosnia-Herzegovinan edistykseen liittyen ja aikaisemminkin aikaisemmalla kaudella tässä eh, Vitsulla Afetista juuri toi näitä asioita esiin. Tämä asetus on täysin linjolla Euroopan parlamentin jo aikaisemmin vuonna 2014 ilmaiseman kannan kanssa päätöslauselmassa ilmaisun kannan, joka käsitteli siis Bosnia-Herzegovinan lähentymistä Euroopan unioniin. Uskoakseni tämä on se tapa, jolla meidän pitäisi näitä toimia tulkita, mutta luonnollisesti myöskin tuen sitä, että meillä olisi syvällisempää keskustelua, kuten esittelijä ehdotti. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Ähm, Kiitoksia paljon. ECRllä ei taida olla varjoesittelijää. Sellaista ei ole edes nimetty. Aldesta oli Rein on varjoesittelijä, mutta Mari kesäpuheenvuoron ole hyvä. Kiitos esittelijä tekemästä työstä ja kollegojen puheenvuoroista. Mielestäni on tärkeää, että me, niin, meidän ryhmämme voi tukea komission ehdotusta. On tärkeää, että neuvottelut edelleen jatkuvat, että riittävästi myös aikaa annetaan niille. Yhtä lailla tärkeää on, että Bosnia ja Herzegovina tajuaa, että me olemme pitäneet mukautusta teknisenä mukautuksena, ja Bosnian ei pitäisi tätä kiistää. Tämä on tekninen lähestymistapa, kuten muiden kohdalla on omaksuttu. Eli vuoropuhelua on jatkettava, että päästään eteenpäin. Vuoropuhelua tarvitaan, eikä vain kaupallisissa asioissa, koska tässä on pelissä muitakin ongelmia, joita on nähtävissä Bosniassa. Ja niissä tarvitaan edistystä, jotta Bosnia ja Herzegovina voisi lähentyä EU-ta. Eli, että tämä nyt tulee selväksi, että Bosnia Herzegovina on kroatialaiset tuotteille asettanut tulleja, ja se ei noudata kahdenkeskisen vapaakaupan henkeä. Se totta kai estää DFTAn luomista. Ja totta kai asukkaat joutuvat maksamaan korkean hinnan tuotteista myös Bosnia-Herzegovinassa, kun niitä tuodaan Kroatiasta. Minä tuen niiden vetomuksia, jotka ovat esittäneet toiveen siitä, että kyllä ratkaisu piakkoon löytyisi. Tämä on tärkeää mielestäni. Hyvä, että siellä on myös ihmisoikeus ja oikeusvaltio määräykset mukana komission esityksessä. Kun näitä käsitellään, kun on kyse teknisen puolen käsittelystä kauppa asioissa, niin se koskee kaikkia länsi maita ja niiden pyrkimyksiä päästä EU-hun. Ei pidä unohtaa tätä ulottuvuutta. Ja minäkin hoitan kaikkia länsi maita tekemään yhteistyötä, jotta heillä olisi yhteinen tulevaisuus Euroopassa, ettei et jäisi jumiin hyvin traumaattiseen menneisyyteen. Intavaliokunnan ja sen takia olisi hyvä pitää mielessä nämä näkymät. Bosnian Herzegovinan hallitus toivottavasti myös ottaa vaarin ohjeistamme. Me tar- tarvitsemme vuoropuhelua ja pidämme kiinni sopimuksista. Herzlichen Dank. Kue hat auch Kiitoksia. Kuellakaan ei ole varjoesittelijää, joten vihreät ovat seuraavana vuorossa. Herra Buchner. Ja Thank you, Mr. Chairman. And Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle hänen alustuksestaan, mietinnöstään. Sen lisäksi, mitä täällä on jo sanottu, toteasin, että tuen sitä ajatusta, että meidän pitäisi olla kokonaisvaltainen kuva tilanteesta, niin otamme huomioon yleisemmän tilanteen, joka länsi länsi vallitsee. Yksi tärkeimpiä elementtejä meidän polikotassamme on se, että me kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä poliittisia että sosiaalisia oikeuksia, joten haluaisin painottaa tarvetta ottaa mukaan ihmisoikeuslauseke. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin tilanne, joka Länsi-Balkanilla vallitsee. Siellä perinteisesti ei kunnioiteta oikeusvaltion periaatetta. Jännitteitä on sekä etnisten ryhmien välillä että muutoin yhteiskunnassa. Sen jälkeen, kun Olemme painottaneet sitä, että tuemme ihmisoikeuslausekkeen ottamista. Haluaisin todeta esittele, että mikäli jotakin huolia liittyy ihmisoikeuksien kunnittamiseen, onko esittelijällä mitään ehdotusta sen osalta, miten hän voisi kertoa meille tarkemmin, missä mennään. Nyt pyytäisin että mikäli poliittisella ryhmällä ei ole varjoesittelijä, tai mitään varjoesittelijä on, niin ilmoittaisitte tästä myöskin meille, niin että tietäisin, tietäisimme, kuka puhuu ryhmän nimissä. Tämä auttaisi myöskin keskustelun organisoimisessa. Sitten vihreiden varjoesittelijä Buchner. Danke, ich kann's ganz kurz sagen. Aivan lyhyesti. Voin pitkälti yhtyä niihin huomitetty. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa hänen alkuperäisestä tekstistään. Se on oikein hyvä ja kiitämme esittelijää hänen työstään. EF. Sitten EFDDllä ei myöskään ole esittelijää, pari esittelijää ja muita puheenvuoropyyntöjä ei muutenkaan ole esitetty. Bosnia-Herzegovinan lähettiläs tietystikin on kutsuttu paikalle, herra Igor Davidovic se, mitä Maritje sanoi, hän voi kenties tarjota jotakin ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. Kiitoksia siitä, että herra, esi- herra lähettäjäs on paikalla. Mitä, eikö esi- lähettäjäs olekaan paikalla? Onhan hän täällä. Nyt te voitte kommentoida, mikäli haluatte. Mikrofoni. Esi- Lähtiäs ei siis päässyt paikalle tänään. Kenties seuraavaan keskusteluun hän voi tulla mukaan. Esittelijä mainitsikin jo aikataulun. 20.21. päivä käsitellään tätä mietintöä. Takarajatarkastuksia varten on 28. tammikuuta ja helmikuussa sitten vuonna 2015 tämä äänestetään, tästä äänestetään täysistunnossa tai sitten myöhemmin. Esittelijä Pettini, onko teillä mitään lisättävää? Pärikin. Ei, minusta vaikuttaa siltä, että kaikki tuli selväksi, myös poliittisten ryhmien kannat. Ei tämä tietenkään estä sitä, että voidaan vielä käydä perusteellisemmin keskustelua työn saatossa. Joissakin puheenvuoroissa korostettiin sitä, että he voivat tukea minun pientä mietintöäni. Mitä tulee ihmisoikeuksiin? Ja se oli kai ainoa kysymys, joka täällä tuli esille. Niin siitä sanoisin seuraavaa. Ellei sitten, miten nyt sanoisin, ei ole aliarvioitu tai ole loukattu ihmisoikeuksia laajemmin, niin tilanne on kovin arkaluonteinen. Tässä viitataan nimittäin ennen kaikkea siihen, ettei voida Sedith Finchi pystynyt ryhtymään, hän ei pystynyt asettautumaan ehdokkaaksi vaaleissa. Bosnian perustuslaki kyllä antaa eri etnisille ryhmille mahdollisuuden asettaa ehdokkaita. Totta kai kyse on oikeudesta ja tärkeästä oikeudesta. Ja demokratiassa oikeudet on aina täysimittaisesti tunnustettava. Mitä tulee ihmisoikeuksiin todellakin, niin Bosniassa on kai kyse nimenomaan tästä kysymyksestä, joka liittyy nimenomaan heidän perustuslakkiinsa tässä tilanteessa, eikä se ole sen yleisempi ongelma niin, että siinä olisi isketty ihmisoikeuksiin sen laajemmin. Ainakaan minusta ei vaikuta tässä tilanteessa sellaiselta. Kiitoksia paljon tästä täsmennyksestä. Aikataulu on se, mistä jo ilmoitin. Pyytäisin, että seuraavaa keskustelua varten komissio laatisi hieman kokonaisvaltaisemman tilannekatsauksen Länsi-Balkanin tilanteesta. Ja jälleen kerran kutsumme myöskin lähet lähettilään paikan päälle, jotta voimme käydä vuoropuhelua hänen kanssaan. Toten, että tämä kohta seitsemän nyt on loppuun käsitelty ja siirrymme kohtaan kahdeksan. Tämä on meidän lempiaiheitamme. Kyse on kaksi käyttötuotteiden vientivalvonnasta. Edisellä vaalikaudella me pohdimme jo olemassa olevien säännösten ajantasaistamista kaksi käyttötuotteiden osalta. Emme pääse pelkästään tekniseen mukautukseen lainsäädännössä, vaan saamme aikaan myöskin poliittisen voiton, kun tarkastelemme näiden näitä tavaroita koskevan lainsäädännön soveltamisalaa. Arabi kevät osoitti, että kaksikäyttötuotteita vietiin Euroopasta noihin arabimaihin ja arabimaissa näitä tuotteita käytettiin ihmisten sortamiseen ja alistamiseen. Nyt pitää saada sellainen vientijärjestelmä aikaiseksi, jonka avulla voidaan varmistaa se, että kaksi käyttötuotteita ei voida käyttää muissa maissa sorto- toimiin siksi uutta lainsäädäntöä. Vanha komissio jo pitkään lupaili uutta lainsäädäntöä. Toistaiseksi mitään ei ole kuitenkaan saatu komission puolelta. Poliittiset ryhmät yhteistuumin ovat vaatineet tai laatineet päätösauselman, jonka avulla pyritään painostamaan komissiota edelleenkin, jotta tämä uusi lainsäädäntö saataisiin varsinkin kun pohdimme sitä, kuinka digitaaliset järjestelmät vaikutuksiltaan vain tulevat yhä merkittävämpään asemaan. Tässäkin suhteessa sääntely tarvitaan. Poliittiset ryhmät ovat yksi tuumaisesti, yksimielisesti päättäneet antaa päätöslauselman asiasta. Ja nyt annan poliittisille ryhmille mahdollisuuden puhua. Kansanpuolueen herra Fielner tosin ei ole paikalla. Herra Winkler. Uh, thank you very much, uh, Chairman and dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tiedän aivan selväksi, että minä luen vain Kristofferin muistipanot, mutta tämä on kyllä ryhmämme kanta. Esittelen Kristoffer Fjellnerin muistiinpanot aikaisemmin tänä vuonna saimme siirretystä säädösvallasta jotain tietoa, joka liittyy kaksikäyttötuotteisiin ja, ja sitten siihen vaikutti myös kaupan omnibusmääräys. Sitä ennen EUn vientivalvontajärjestelmä on ollut kovin vanhakantainen ja siksi tarvitaan päivitystä. Yksi johtopäätöksistä tänä vuonna oli kahden valiokunnan lausunnot, jossa selvästi otettiin esille parlamentin huoli myös ajatellen Kyprokseen tapahtuvaa vientiä että tarvitaan lähentymistä vientivalvonnassa niin, että huomioidaan kaikki mekanismit ja voidaan modernisoida EUn kaksi käyttöä tuotteiden valvontaa. Me odottelemme nyt komissiolta omaa ehdotusta, että voidaan uuden aikaista kaksikäyttötuotteiden valvontaa ja siksi suullinen kysymys antaa komissiollekin mahdollisuuden selvittää, mitä on tulossa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia, Pia. Lightfried eri herra, kaksoiskäyttötuote, olkaa hyvä. It's good to have friends here. On hienoa, että täällä on ystäviä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kaksoiskäyttötuotteet eivät ole pelkästään minun pieni keppihevoseni ja harrastukseni, vaan katson, että kyse on vakavasta ongelmasta. Jo pelkkä määritelmä tuottaa hankaluuksia. Mitkä ovat kaksikäyttötuotteet ja mitkä eivät? Tämä on vaikea rajanveto edellisellä vaalikaudella pääsimme siihen johtopäätökseen, että kyse pelkästään aineellisesta tavarasta, vaan myöskin ohjelmistotuotteita, esimerkiksi ihmisten valvontaan tarkoitetut ohjelmistot, tietokoneohjelmistot ovat kaksi käyttötuotteita. Niitä käytettiin muun muassa arabikevään yhteydessä hyväksi. Kyse on myöskin tuotteista, joita voidaan käyttää sotilaisiin tarkoituksiin, ja niiden avulla voidaan polkea jalkoihin ihmisoikeuksia ne ovat kaikki tuotteita, jotka monimutkaistavat tilannetta. Tulevaisuudessa syntyy erilaisia oikeudellisia määräyksiä ja kun jäsenvaltiot toimivat kukin tavallaan, kokonaistilanne ei pelkästään huono, vaan tämä johtaa myöskin eriarvoisuuteen, eri tasapainon heikkenemiseen – Siksi jälleen kerran pyrimme vaikuttamaan komissioon, että komissio vihdoinkin tekee sitäkin asian suhteen. On erittäin ikävää, että asian hoitaminen kuntoon kestää niin kauan vienti on mahdotonta niin kauan kuin ei tiedetä, mitä saadaan viedä, mitä ei voi viedä. Joskus aiheutetaan valtavasti vahinkoa, mikäli tuotteita viedään, niin niillä saadaan aikaan valtavasti hallaa paikan päälle. Ja komissio tällä hetkellä ei tee yhtään mitään. Nyt täytyy vihdoinkin reagoida tilanteeseen. Siksi esittäisin kolme kysymystä. Tai olemme esittäneet kolme kysymystä. Ne ovat kolme hyvää kysymystä. Ja nyt haluan niihin vastauksia komissiolta. Haluaisin tietää, milloin vihdoinkin voidaan odottaa, että komissio antaa uutta lainsäädäntöä uuden lainsäädäntöehdotuksen tästä, koska nyt on korkea aika näin tehdä. Good morning. Huomenta ECRllä oli tiettyjä huolia alun perin tekstiin liittyen, mutta teksti on nyt parannettu ja huolemme on otettu kaksikäyttötuotteiden osalta huomioon. Olemme hyvin tietoisia siitä, että nykyajan teknologia luo mahdollisuuksia, suuria mahdollisuuksia, mutta suuria mahdollisia riskejä myöskin liittyy siihen, kun teknologiaa käytetään. Tämän vuoksi tämä sopimus on erittäin hyödyllinen väline äh, ja sopimukset vientimaiden kanssa ovat sitä myöskin. Tämä tulee auttamaan meitä taistelemaan näitä mahdollisia äh, ongelmia vastaan, kun teknologiaa käytetään väärällä tavalla, mutta meidän täytyy ymmärtää, että meillä täytyy olla tasapuolinen toimintakenttä näiden teknologioiden osalta. Usein monet näiden teknologioiden käytötavat ovat aivan perusteltuja ja meillä täytyy olla Euroopan unionin viennin osalta kriteerit. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että jäsenmaiden täytyy voida omaa turvallisuuttaan suojella. Tämä on myöskin erittäin tärkeää on hyvä, että kaikki sidosryhmät otetaan jatkuvasti mukaan tässä prosessissa ja myöskin vaikutusten arviointi on erittäin tervetullut näin teknisellä alalla kuin käsitetty tuotteiden osalta. On tärkeää varmistaa se, että näitä kontrolleja käytetään ja kohdennetaan oikealla tavalla. Kiitos. Kiitoksia kovasti, Maritje. Kiitos. Minä haluaisin kiittää muiden ryhmien jäseniä yhteistyöstä niin, että yhdessä työstetään tätä tekstiä suulliseksi kysymykseksi. Puheenjohtaja mainitsit, että me olemme keskittyneet aiheeseen paljon ja on hyvä, että näitä jatkossakin, kun puhutaan tekniikan kehittämisestä, kun sitä mahdollisesti voidaan käyttää johonkin, jota emme haluaisi, niin on paljon kertotuotia, joilla on paljon vaikutuksia kolmasessa maassa ihmisoikeuksiin. Tämän lisäksi ei pidä unohtaa, että näinä aikoina varsinkin tekniikka voi iskeä omaan nilkkaan. Omiin strategisiin intresseihinkin se voi iskeä. Voi olla kyse tuotteista, joilla voidaan poliisi- ja laivaltaviranomaisten voimin käyttää esimerkiksi kuuntelussa ja joissakin muissa maissa, joissa ei, ei ole tällaisia määräyksiä lain valvonnan osalta, on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat tunnustaneet sen, että strateginen vaikutus on merkittävä, eli tässä järjestelyt on päivitetty, mutta ei se kata kuitenkaan kaikkia huolia. Ne ovat strategisen luonnolta ennen kaikkea, ja on muitakin kysymyksiä, joihin on puututtavaa. Ihmisoikeusulottuvuus on erittäin tärkeä osa suurista kysymystä. Haluaisimme, että komissio olisi tässä vaikuttavampi toimissaan ja päivittäisi myös tietyä tämän osalta. Kuten kollegani Emma Clapton totesi, on tärkeää, että meillä on yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkialla Euroopassa. On olemassa vaara, että tässä viedään määräksi alaspäin, niin se ei ole reilua elinkeinoelämää vastaan. Meidän täytyy kuunnella myös heidän edustajia. Tässä tarvitaan teknisiä asiantuntijoita kertomaan meille näiden tekniikoiden mahdollisista vaikutuksista. Ennenkin olen vaatinut arviointia, kun ajatellaan TK-puolta. On tärkeää, että olemme tässä asioiden edellä. Kun ajatellaan, mitä vaikutusta tekniikalla voi olla, ettei vain tule jälkijunassa, kuten nyt. Nyt huomaamme, että tekniikkaa kaupankäynnissä on, ja niillä on valtavia vaikutuksia strategisiin etunäkökohtien ihmisoikeuksiin. Ja säädökset laahavat jäljessä. Meillä on tavallaan myös tyhjiä sääntelyssä. En tietenkään puolella ylisääntelyä, mutta täytyy olla fiksu vietivalvonnassamme. Tässä kai suullisen kysymyksen ydin. Tämä on nähtävä myös rohkaisuna kiireellisenä vetomuksena komissiolle edetä asiassa, mitä pikimmiten. Toden totta, Helmut. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä kysymykset on muotoiltu neuvotteluissa monien eri ryhmien välillä ja haluaisin kiittää niitä osallistumisesta työhön. Keskitymme periaatteessa etukäteiskontrolleihin kaksikäyttötuotteiden viennin osalta. Ne voivat olla vaarallisia, uhka, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta, jos ne päätyvät väärin käsiin. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me tiedämme, mitä me viemme kolmansille tahoille. Tämä ei koske vain tavaran vientiä, jota voidaan käyttää sotilastarkoituksiin, mutta myöskin tietyn teknologian vientiä. Myöskin, jos otamme huomioon arkaluontoisen luonnon, jota tällä vienillä on, meidän täytyy ottaa huomioon äh, ne resurssit, jotka ovat neutraaleja, joita on kansalaisjärjestöillä. Meidän täytyy voida toimia. Kiitoksia. Francisca Keller Vihreän puolesta Francisca Keller, mutta hänkään en kyllä näe täällä paikan päällä. Herra Buchman mahdollisesti. No sitten EFTDstä. Ei ketään varjoesittelijänä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei tunnu olevan, joten annan nyt komission edustajalle vielä mahdollisuuden puhua. Edustaja Herra Askuliise. Thank you and I'm happy to... Kiitos. Hienoa havaita, että suurin osa meidän tiedonannossamme olesta asioista – Valitettu parlamentin suunnalla huomioon. Kiitän teitä kaikista kommenteista ja pistämme ne merkille. Prosessi on pitkä, eikä se ole helppo. Me teemme työtä tämän pohjalta ja kuulemme kaikkia sidosryhmiä. Ja sitten palaamme teidän pakeillenne sitten, kun prosessi etenee ja meillä on jotakin kerrottavaa. Ei eh, En nyt oikein ymmärtänyt suoraan sanottuna. Minä kuvittelen, että nyt te kerrotte meille, missä määrin komission puolella valmistelut uudeksi lainsäädännöksi ovat edenneet ja mitä mieltä te olette näistä kolmesta kysymyksestä? Miten, miten te vastaatte näihin kolmeen kysymykseen? Nämä minä kuvittelin. Yeah, uh, I can uh, update you on the... Voin uh, kertoa viimeisimmästä tilanteesta. Tämä oli teollisuusfoorumi, joka 23. Äh, lokakuuta järjestettiin täällä Brysselissä. Siellä oli teollisuuden edustajia ja asiantuntijoita äh, jäsenmaista paikalla. Ja tässä tilanteessa me keskustelimme neljästä prioriteetista, joita olemme äh, teille esitelleet. Ja saimme myöskin sidosryhmiltä niiden kannan. Tämä ei ole vain tekninen, mutta myöskin poliittinen kysymys ja siksi ei ole helppoa näitä prioriteetteja saavuttaa, kuten olemme huomauttaneet. Me tulemme palaamaan tähän asiaan pian seuraavassa mahdollisessa tilaisuudessa. Ja meillä on sitten tarkempi aikataulu tarjottavana. Oh, no, ei uh, uh, no, minä kyllä vieläkään ole tyytyväinen. Kollegat esittävät useita kommentteja McLaughlin ja Schake. Ja he kysyivät että ehdotuksen mahdollisesta sisällöstä. Ja te sanotte, että joidenkin kuukausien kuluttua tulee tietoa. Ei tämä ole konkreettinen vastaus. En usko, että muutkaan kollegat ovat tyytyväisiä. Lightfried halusi vielä puheenvuoron. President, I think that... Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni ei voida hyväksyä, että kun hän voi kaksi minuuttia eikä sanonut yhtikäs mitään. Mitä hän täällä tekee? kuten kollegat totesivat, me haluamme vastauksen välittömästi kysymykseen, ja täällä komissiossa ei joku ei edes pystynyt vastaamaan. Se on naurettavaa. Thank you, Mr. Chairman, for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on vielä tilaisuuden kertoa teille enemmän yksityiskohtia, mutta joka tapauksessa haluaisin vakuuttaa teille valiokunnan jäsenille, että vastaus teidän kysymyksiinne tullaan toimittamaan niin, että te voitte keskustella siitä vielä sen täysistunto. Tämä normaali menettely. Tämä ei sulle pois sitä mahdollisuutta, etteikö komissio voisi tarjota vastauksia niihin kysymyksiin, joihin parlamentti odottaa vastauksia ennen täysistuntoa. Haluaisin vakuuttaa valiokunnan jäsenet ja kollegat tekevät ankarasti töitä, kun he valmistelevat lainsäädäntöehdotusta. Lukuiset jäsenet viittasivat juuri siihen, että tilanne on hyvin herkkä ja teknisiä analyysejä ja vaikutusarviointeja tarvitaan. Ensi vuoden alussa tässä päästään eteenpäin ja lisää tietoa komissaari Malmström tulee antamaan sitten, kun hän vastaa suosien kysymykseen, jonka te aiotte juuri kohta hyväksyä. Pitäisikö tässä nyt, teidän pitäisi mennä ehkä diplomaatti kouluun tai diplomaattipuolelle töihin, koska teidän vastauksenne oli erittäin hienon kuuloinen, mutta ei se mitään sisältöä ollut, ainakaan sellaista, mitä me vaadimme teiltä. Ehkä tämäkin on osoitus jostakin. Minä suosittelisin nyt kuitenkin, että seuraavaa keskustelua silmällä pitäen Teidän täytyy paremmin valmistautua vastaamaan näihin kysymyksiin myöskin sisällöllisestikin, vaikkakin vastaus tulee muodollisesti täysistunnossa, mutta valiokunnassa halusimme valmistella asiaa ja halusimme käydä näkemysten vaihtoa lainsäädännön valmistelusta, joten pyytäisin, että ette pelkästään pyri tässä diplomaattisiin sanakäänteisiin ja kohteliaisiin korulauseisiin, vaan vastaisitte myöskin sisällöllisesti vastauksiin, että voisimme käydä keskustelua sisällöstä. Kiitoksia. Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt. Seuraava kohta sitten, kohta yhdeksän. No, we're checking. Okay. So, Punkt 9, da geht es. Kohdassa yhdeksän on kyse Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta. Hyvät kollegat, varmaan tiedättekin, että Ecuador, Kolumbia, Peru sopimus tulee astumaan voimaan ja alkuperäinen lähestymistapa, jolla pyrittiin edistää alueellista kehitystä Andien alueella, on tullut tämän jälkeen 17. heinäkuuta. Neuvottelut saatiin päätökseen. Te varmaan kaikki tiedätte, että Tämä neuvotteluprosessi tulee liit- kestämään vielä jonkin aikaa ennen kuin ne ovat liittyä mukaan. Pablo Salba on ollut mukana Kolumbian ja Perun yhteydessä. Ja hän tietää, että tämä kestää hyvin kauan tämä koko menettely. Tämä liittyy neuvotteluteknisistä syistä. Tietystikin Ecuadorin yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tammikuuta 2015 GSP Plus tulee raukeamaan ja tähän tulee sitten aukko tähän menettelyyn. Nyt on tehty ehdotus. tienten korjaamiseksi. Nyt on otettu, että järjestelyä jatketaan siksi, kunnes Ecuador, Kolumbia, Peru sopimus on saatu solmittua. Asiasta vastaava esittelijä on Helmut Scholz. Annakin hänelle saman tien puheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole vielä kuullut komission puhuvan tästä asiasta, mutta kuitenkin haluaisin aloittaa keskustelun luonnollisesti. Olemme nyt erittäin tärkeästä asetuksesta tekemässä töitä ja kyseessä on siis toimeenpano vaihe ennen kuin ratifioitu sopimus voi astua voimaan, mutta joka tapauksessa, kuten tiedätte, parlamentti on päättänyt muuttaa sääntöjä yleisissä etuuskohteluissa niin, että äm, pienen tulotason maat eivät enää kaikki äh, kuulu tämän ohjelman piiriin. Sellaiset maat, jotka ovat taloudessaan kehittyneet menestyksellisesti, kärsivät äh, taloudensa menestyksestä ja ne nyt tarvitsevat itse asiassa meidän tukeamme. Tiedän, että monet kollegat äh, edelliseltä kaudelta jo ja myöskin tälläkin lainsäädäntökaudella haluaisivat äh, ulottaa tämän kohtelun Ecuadoriin, mutta eivät päässeet sopimukseen siitä, kuinka me voisimme väittää tämän ja ehkäpä kollegat olisivat sitä mieltä, että tämä uusi tilanne aiheuttaisi valtavaa painetta Ecuadorille, ähm, että sen tulisi nyt toimia, kun Kolumbian vapaa on uudistettu tämän mainittuna haluaisin kuitenkin täysin ottaa huomioon sen, että Ecuador on nyt päättänyt näin toimia. Päätös on yhä ristiriitainen, mutta maassa itsessään tämä on poliittisen väittelyn ja taistelun aiheena, mutta tämän seurauksena komissio nyt ehdottaa asetusta, jonka mukaan Ecuadorille myönnettäisiin etuuskohtelu äh, niin, että se nauttisi GSP plus-statuksesta tällä kaudella nyt tässä tilanteessa Ecuadorin kansalaisille Tämä olisi etu, joten minä tukisin ehdotusta. Olisi hyvä, että kaikki poliittiset ryhmät pääsisivät mahdollisimman nopeasti yhteisestä kannasta tämän asetuksen suhteen yksimielisyyteen, jotta voitaisiin lyhentää sitä kautta, jona Ecuador joutuu odottamaan tämän asetuksen toimeenpanoa. Jokainen tällainen kuukausi aiheuttaa noin 120 tai 160 eh, Yhdysvaltain dollarin eh, miljoonaa Yhdysvaltain dollarin menetystä. Ja ottaa huomioon, että samaan aikaan meillä on velvollisuus äm, eh, tarkastella prosessia. Minä olen varjoesittelyiden kanssa ollut jo yhteyksissä ja mm, olemme tätä luonnosta tutkailleet ja ensi viikolla meillä on uusi kokous tulossa, että voisimme katsoa, onko mahdollisuus päästä nopeasti päästä sopimukseen. Tämä eh, muutos on rajattu, mutta se on hyvin tärkeä kuitenkin Euroopan parlamentille. Ensinnäkin suosittelisin, että Ecuadorille annettaisiin mahdollisuus luoda eh, turvalausokkeita sopimukseen, nimittäin nämä eh, lausekkeet rauhoittaisivat Ecuadorin julkista mielipidettä. Ja meidän täytyisi myöskin vaatia Ecuadorilta sama, samoja asioita, joita me GSP Plus-mailta aina vaadimme. Komissio tuntuu pelkäämään, että tämä aiheuttaa liikaa taakkaa. Minä voisin kuvitella, että me voisimme tehdä jo tähän muutettuun asetukseen tarkistuksen, jotta voisimme todeta, että voimme tällaisen päivitetyn tulostaulukon hyväksyä. Huomaan myöskin, että komissio on pyytänyt nimenomaan sitä, että GSP Plus-asetusta ei asettaisi kyseenalaiseksi Ecuadorin ac suhteen ja minä siksi harkitsen, että esittäisin GSP Plus-asetukseen liittyviä eh, tarkistuksia. Yksi tämä asetus on kuitenkin ollut parlamentille taistelu menneisyydessä, emmekä mielemme siitä anna periksi. Me haluamme pitää vetooikeuden ja komissiolle säilyttää mahdollisuuden eh, ryhtyä eh, toimiin etuusmaan suhteen. Tämän vuoksi suosittelemme, että komissio käyttäisi delegoitua eikä toimeenpanosäädöstä tämän toimeenpanon osalta. Me emme saa unohtaa, että meidän täytyy toimia niin, että äh, kehityskulku on ennakoitavaa. Me emme saa luoda Ecuadorissa tilannetta, jossa äh, olosuhteet muuttuvat yön yli. Meidän täytyy sitoutua demokraattiseen prosessiin ja haluaisin myöskin äh, esitellä vielä kaksi tarkastusta. Äh, tässä on äh, artikla 3b ähm, johdantosossa 6. Meidän täytyisi poistaa tämä katalogi vaatimus. Tämä kaikilta kumppanuusmailta vaadimme. Ja sitten meillä on kielen äh, muutos, jonka minä olen tässä omassa tarkistuksessa esittänyt. Hyvät kollegat, jälleen kerran haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyötä tässä asiassa tähän mennessä ja toivon, että jatkamme samassa hengissä, jotta pääsisimme nopeasti äh, päätökseen, jotta sekä Ecuadorin että Euroopan unionin kanssa tästä voisi hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia huomioista ja tästä keskustelusta tänään. Herra Kiitos edustaja Fisas seuraavana. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Scholzia hänen tekemästään työstä ja totiaisin, että olemme harjoittaneet erinomaista yhteistyötä. Yhdessä olemme paneutuneet tähän teemaan. Totta kai, kuten jo hän totesin, olemme tämän puolesta. Tämä ehdotus asetukseksi on tervetullut. Sen myötä voitaan tätä tullietuutta laajentaa GSP Plusan pohjalta, kunnes sitten sopimus astuu voimaan. Aikataulu on hyväksytty, se on vaativa, mutta riittävä varmasti, jotta tämä asetus voisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. Me tuemme komission tekemiä ehdotuksia. Emme aio tehdä yhtäkään tarkistusta, kuten herra Scholz käsittelijä totesi niin hän on kyllä tehnyt tarkistuksia. Joitakin voimme tukea, mutta kaikkia emme ole vastaan, mutta meillä on tiettyjä epäilyjä jotenkin suhteen. Käy läpi ne yksitellen. Yhdestä viiteen ensinnäkin haluat muuttaa johdantonsa kappaletta 6.3 B-artiklan osalta, joka liittyy Ekraudin oikeuteen käyttää turvalausekkeita Euroopan unionin tuotteissa lainsäädännön mukaisesti. Totta kai Ekvaralla on tällainen oikeus. Ja vaikka nämä tarkistukset vaikuttavat vähän tarpeettomilta, niin ei siinä ole mitään ongelmaa, että ne hyväksytään. Toisin sanoen voimme niitäkin tukea meidän ryhmämme puolelta. Sitten kaksi, neljä ja kuusi tarkistukset edellyttävät puolestaan johdantokapalainen seitsemän kymmenen muuttamista, kuten myös kolme artiklan muuttamista. Tämä liittyy GSP-asemaan. Minä puolan tätä ajatusta taustalla, mutta vähän meillä on epäilyjä. Ajatellaan tätä kytköstä, tuliko, tulisiko siitä oikeudellisia vaaroja. Tavallaan komissio on, on määritellyt tämän järjestelmän ja me haluamme täyden varmuuden ennen kuin tuemme tarkistukset, ei tule mitään epäilystä oikeudellisuudesta OMFn osalta. Ja sitten siellä on uusi 9a johdatuskappale esitetty myös, jotta komissio valvoisi tätä ja kertoisi parlamentille ja neuvostolla kehityksestä. Tästä me olemme aivan samaa mieltä. Tarkistukset 4, 7, 8, 9 ja 10 sitten edellyttävät, että muutetaan kymmenen johdatuskappaletta ja neljä artiklaa. Että tämä yksipielinen kaupatusjärjestely voitaisiin muuttaa yksipuolisesti delegoidulla säädöksellä eikä täytäntöpanon säädöksellä, kuten on esitetty komission ehdotuksessa. Meidän mielestämme tämä on monimutkainen teema. Ja jos ajatellaan aikajanakin tässä, niin ehkä ei ole ihan asianmukaista noudattaa tässä GSP-asetusta. Kun ajatellaan eri kantoja gsp ja mitä komissio ajatteli etuuden väliaikaista peruttamista, niin voi olla, että siihen menee puolitoista vuotta. Ja kun ajatellaan asetuksen kestoakin, niin ajatellaan käytännönkin vaikutuksia, koska siitä viedään lähes kokonaan mahdollisuus siitä, että voidaan väliaikaisesti etuudet keskeyttää. Meidän, me tarvitsemme joustavamman ja nopeamman järjestelmän, kuten on GSP-asetuksessa tällä hetkellä. Siksi olen ymmärtänyt, että oikeudellista yksiköiltäkin on pyydetty lausuntoa. Voidaanko tällaista toimenpiteitä noudattaa delegoiden säädöksiin vai täytäntöpanon säädöksiin tässä asetuksessa? Ehkä olisi parempi vielä odotella lausuntoja, joita oikeudelliset yksiköt ehkä antavat. Totta kai minä olen esittelijän ja varjoesittelijöiden käytössä, jotta näitä voidaan vielä käsitellä niin, että saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys. Joka tapauksessa minä toivon, että me saamme tämän onnelliseen satamaan vietyä, ettei tule näitä ikäviä haittoja, joita saattaa syntyä viejille Ecuadorissa ja Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt pistän varjoesittelijän hatun päähän. SND-ryhmän varjoesittelijänä nyt puhun, enkä puheenjohtajana. Nyt meillä on tässä kolme vaatimusta lainsäädäntöehdotuksen suhteen. Ensimmäinen niistä on toden totta se, että meidän täytyy varmistaa se, että sen jälkeen kun GSP-sääntely raukeaa ja sitä ennen kuin sopimus saadaan aikaan, tällä ei saa syntyä aukkoa. Hyvät kollegat, en nyt ole varma, miten pitkään tämä kestää. Joskus ratifiointiprosessi on kestänyt pitkäänkin. Ja joskus on myöskin tarvittu jousta ja saatukin sitä, koska muutoin kenties puolentoista vuoden kuluttua meillä on edelleenkin samat vaatimukset, mikäli ratifiointia siihen mennessä ei ole saatu toteutettua. Toinen haaste on toden totta se, että meidän täytyy varmistaa, että ne vetoimukset, ne sitomukset, jotka GSP Plus-järjestelmän kautta otettiin käyttöön, että niistä pidetään kiinni, niin että oikeuden varmuus toteutuu. Tässä voidaan to- toimia kahdella tavalla. Ensinnäkin voidaan sanoa, että GSP Plus ja sen säännökset jatkuvat ja valvontaakin jatketaan. Toinen tapa toimia olisi se, että sopimuksen säännökset Kolumbia, Peru, Ecuador – sopimuksesta poimittaisiin ja niitä sovellettaisiin jo täällä siirtymä, tämän siirtymäkauden aikana. Joten en nyt ole aivan vakuuttunut siitä, miten voidaan varmistaa se, että perustavanlaatuinen kestävyysperiaate saadaan toteutumaan Ecuadorin suhteen tällä siirtymäkauden tämän siirtymäkauden aikana, kun esimerkiksi kukkien tuotannosta Ecuadorissa kyllä tyhjötä ei synny. Kolmanneksi parlamentin valtaoikeudet. Lähden siitä, että täytäntöönpanoprosessi lainsäädännön yhteydessä, vaikka se ei olisikaan kovinkaan hidasta, niin täytyy silti varmistaa, että meidän täysimittaiset oikeutemme täytäntöpanosäännösten delegoitujen säännösten suhteen eivät vesity. Katson tässä yhteydessä, että kyse on perustanvaltuista kysymyksistä ja meidän pitäisi päästä delegoituihin säädöksiin, mutta olette aivan oikeassa. Me haluamme varmistaa oikeudellisen tilanteen. Siksi koordinaattorikokouksessa keskustelemme tästä vielä tänään hyvin nopeasti. Tämä pistää täytäntöön niin, että oikea-aikaisesti pystymme varmistamaan, että asiat hoituvat. Tässä oli puheenvuoroni varjoesittelin ominaisuudessa. Nyt olen taas puheenjohtaja ja annan puheenvuoron ECRn Sara Dillille, että antaisin, jos hän olisi paikalla. Joten Maritje, sinä voit puhua nyt Alden nimissä, ole hyvä. Very much. Uh, I will speak on behalf of uh, Ramon Tremosa, who is the shadow for us. Kiitoksia puhun Ramon Tremoson puolesta. Hän on meidän Me Puhun lyhyesti. Ryhmämme tukee nopeaa sopimuksen voimaantuloa kokonaisuudessaan, sillä se liittyy Kolumbian ja Perun kauppasopimukseen ja eduttaisi hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Ecuadorin kanssa tehtävä sopimus on askel syvempään lähestymiseen ja markkinoille pääsyyn molemmille osapuolille. Tämä on tärkeää, vaikka Ecuador on pieni markkia, se on tärkeä tietyille Euroopan unionin sektoreille, joissa on potentiaalista kasvumahdollisuutta nämä äh, kauppaetuudet, joita ähm, vuoden 2014 joulukuun jälkeen, GSP-sopimuksen rakemisen jälkeen Ecuadorille myönnetään. Se ovat myöskin tärkeä asia ja meidän täytyy, äh, kuten esittelikin sanoi, ottaa huomioon, että prosessia ei saisi viivyttää. Meidän pitää toimia nopeasti ja meidän päämäärämme pitäisi olla se, että tarkastelemme tarkistuksia, joita esitetään nopeasti ja kuulemme myöskin oikeudellisen yksikön kantaa johdonmukaisuuteen äh, vastaavaan lainsäädäntöön verrattuna liittyen. Toivomme, että Ecuador tulee yhä kehittymään ja on tärkeää, että tämä vapaakauppasopimus tulee luomaan vakaan säädellyn kentän Euroopan unionin liiketoimille. Kiitos. Pove ei ole paikalla, joten komission vuoro on nyt puhua. Kuka komissiosta haluaa avata sellaisen har- arkkunsa? Herra Jörgensen mahdollisesti. Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tämän päiväisen keskusteluun. Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti vie asiaa nopeasti eteenpäin. Katsotaan, mikä ehdotus on muutoksiksi, tarkistuksiksi parlamentissa – me olemme kyllä sitten valmiita osallistumaan rakentavassa hengessä tässä prosessissa, että tämä saadaan hoidettua pois päiväjärjestyksessä lainsäädäntömenettelyssä, niin, että molemmat lainsäätäjät sitä ovat hoitaneet ja mahdollisimman nopeasti. Olemme valmiita kyllä miettimään ja helpottamaan, jos tarpeen on tätä työtä, jos jotain mukautuksia mahdollisesti tarvitaan ja jos niitä pidetään lainsäätäjien puolelle tarpeellisina. Jos nyt ajatellaan meidän tekemämme ehdotusta, sekä delegoitujen säädösten ja täytäntöpanosäädösten osalta, ja mitä me olemme esittäneet kestävästä kehityksestä, niin siellä on omat syynsä, perustelunsa taustalla. Me olemme kyllä valmiita tekemään keskustelua tästä, mutta tässä vaiheessa me odottelemme teitä. Kiitos. Entä sitten aikataulukysymys? Oletteko te nyt varma, että se on riittävä? kun tarkastellaan ratifiointia ja muita kysymyksiä. Onko tämä kunnossa? Eh, kyllä, me olemme sitä mieltä, että jos tässä mennään eteenpäin, että meillä on ihan tavallinen prosessi ja tavallinen määrä aikaa sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa, niin kyllä kaksi vuotta riittää. Vähän yli kaksi vuotta meni siitä, kun neuvottelit saatettiin päätökseen Perun ja Kolumbian kanssa ennen kuin sopimukset tulivat voimaan, mutta siellä oli mutkikkaampia oikeudellisia tarkistuksia myös sillä. Eli varmasti, siellä olisi perustavanlaatuisia poliittisiakin kysymyksiä aikana Euroopan parlamentissa – myös joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon, liittyvät maantieteellisiin merkintöihin. Neuvostossa meni vähän enemmän aikaa, kun sitä myös täällä poliittisesti tarkasteltiin parlamentissa. Toivottavasti tältä vältytään nyt. No, katsotaan, miten käy. Eiköhän aika riitä. Mr. Saiva. Edustaja Salva. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Ensinnäkin kiitos puheenjohtajalle tästä tehdystä työstä, mitä on tehty tämän Kolumbian ja Perun parissa. Ja mitä tulee Ecuadoriin, viittaan siihen, mitä Santiago Fissas totesi ja, ja mitä muut varoisetelijatkin. miten tärkeää tämä mietintö on, että vältytään siitä, että Ecuadorin vienti ei jää jumiin, kun ollaan poistamassa yleistä tuli etuusjärjestelmää ja sitten voimaan tulee vapaakauppasopimus. Korostan myös sitä, kuten täällä on todettukin, että täytyy oikeudellisesti tarkastella tätä huolellisesti, ettei sopimuksen tule ongelmia myöskään VTO-näkökulmasta. Esittelijät tekevät varmasti hyvää työtä, ettei jää epäilyn häivääkään. Kiitoksia puheenjohtaja. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Nicht der Fall, dann gebe ich nochmal dem Berichterstatter. Ilmeisesti ei. Annan siis herra Schultzille esitelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille kommenteista. Puhuin täällä englantia, jotta Ecuadorin edustajat suoraan saisivat kuulla esittelen näkemykset, mutta nyt saksaksi muutama huomio vielä näin lopuksi. Olin edeltävän järjestelmän ISIC Plus-järjestelmän hyväksymisen yhteydessä esittelijänä. Silloin hyvin pitkään ja tyhjentävästi parlamentissa keskusteltiin siitä, mitkä ovat lainsäätäjänä oikeudelliset toimintavaltuudet parlamentin, komission ja neuvoston valtaoikeudet. Halusimme tämän tasapainon. En tiedä mistä syystä silloin tätä keskustelua käytiin, mutta silloin haluttiin säännellä jotakin sellaisia asioita tavalla, joka olisi vienyt meiltä jotakin valtaoikeuksia. Joten vetoisin voimakkaasti kollegoihin siitä, että kun tarkastellaan kysymystä tai valintaa säännösten tai delegointisäännösten osalta, ottaisi tämän huomioon. Pyrin nyt lyhyesti tällä välin saamaan vielä varjoesittelijöiden kanssa yhteisymmärryksen siitä, missä mennään ja missä ollaan suhteessa neuvostoon, ja tämä on myöskin tärkeää jo ennen seuraavaa tapaamista keskusta Väröstilän kanssa. Meillä on ollut ylimääräinen valvontaryhmän kokous, johon kollegat olisivat teoreettisesti voineet tulla mukaan keskustelman asioista. Ja hyvin kattavasti on tarkasteltu myöskin syitä, jotka ovat johtaneet nyt vallitsevan tilanteeseen. Lisäksi minulla on ollut tilaisuus keskustella Ecuadorin kauppaministerin kanssa. Viime viikolla tämä keskustelu hänen kanssaan käytiin. He ovat sanoneet, että juuri maan pk-yritysten kannalta tämä on kyse nyt tämän tärkeästä kysymyksestä, kun tarkastellaan maan talouden kehittämistä. On nyt tärkeää, että EUn ja maan välinen sopimus saadaan aikaan. Juuri siksi tätä puolta haluaisin painottaa. Teoreettisesti voimme sopia asiasta suuntaan tai toiseen, mutta käytännössä päätöksellämme on hyvinkin paljon vaikutusta tavallisten ekvadorilaisten elämään. Perun ja Taimaan vapakauppasopimuksen yhteydessä havaittiin, että kun sopimus kariutui, 90 prosenttia heikkeni Kodorin katkaravun pyynti tai myynti tai maahan sopimusongelmien vuoksi. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myöskin, kun tarkastellaan EUn ja eri jäsenvaltioiden peruväistä kauppaa, kauppaa. Ja VTO-yhteensopivuus halu, täytyy myöskin varmistaa. Toteaisin, että kyllä, kyllä meidän täytyy varmistaa, että kun laadimme sopimusta, se on yhteensopiva myöskin vto säännösten kanssa. Tämä täytyy ottaa huomioon. Olen iloinen siitä, että voin jatkossakin tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivottavasti hyvin pian löydetään yhteinen sävel ja yhteinen teksti, johon sitten voidaan laatia tarkistuksia, jotta sitten tässä tiukassa aikataulussa myöskin työ saadaan valmiiksi. Ja toivottavasti yhteistyö komissionkin kanssa on vähintäänkin yhtä rakentavaa kuin tähän saakka. Kiitoksia tästä erittäin tyhjentävästä puheenvuorosta. Tässä hengessä jatketaan. Tämän kohdan käsittely on nyt saatettu loppuun ja samalla loppuun myöskin meidän kokouksemme. Totesin, että koska tänään niin nopeasti saatiin työt valmiiksi, totesin, että koordinaattorikokous voitaisiin järjestää kello 11, joten kello 11 koordinaatorit kokoontuvat täällä samaisessa salissa kello 11. Kokous päättyy tähän, kiitos. So,